että sisärajatarkastukset pitäisi aina vain sallia väliaikaisena viimeisenä keinona. Ja nyt jäsenvaltiot ovat ottaneet niitä käyttöön, koska haluavat. Ottavat käyttöön ja jatkavat vaikka kuinka monta kertaa vuoden 2015 jälkeen aivan laittomasti, mutta komissio ei ole lähtenyt sanktioimaan näitä jäsenvaltioita. Ei tietenkään, puhutaan Saksan kaltaisista maista. Huhtikuussa tänä vuonna jatkettiin Itävallan kanssa sisärajatarkastuksia siirtolaisuudesta. Miten päästään ohi näiden rajatarkastajien ohi ensinnäkin Itävaltaan? Joten todella on nyt tärkeää tukea tätä parlamentin päätöslausemaa, jotta ei hyökätä enää Schengeniä vastaan. Kyse on tärkeästä ryhmien välisestä yhteistyöstä, jossa tuettiin vapaata liikkuvuutta. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Grazie mille. Kiitoksia oikein paljon ja seuraavaksi edustaja Kolakusic. Yksi minuutti, olkaa hyvä potovani kolege ravnopravnost viejezinost i zajednike granice su jedan Tasa, tasa-arvo, monikielisyys ja yhdenvertaisuus ovat EUn perusarvoja. Me emme voi sallia sitä, että covid-pandemia aiheuttaa tilaisuuden, jossa Schengenin alueella. Bulgaria, Romania, Malta ja Kroatia ovat ulkopuol- Schengenin ulkopuolella. Täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta nämä neljä maata voivat liittyä Schengeniin. Ja me emme saa sallia rajojen sulkemista siihen tyyliin, kun tähän asti on tapahtunut, jossa, jossa sisärajavalvontaan palautettu tavalla, joka eh, vaarantaa kansalaisten yhtenäisyyttä. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi edustaja Bogdan, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisat eh, naiset ja herrat, Romanian mukaanottaminen Schengen-alueen ei ole mikään oikea potku. On surullista, että Romanian ainoa yhteys Schengen-alueeseen on se, että se tuo tänne kausityötekijöitä ja he eivät saa samoista terveydenhoito- ja sosiaaliturvaa kuin muut, mutta tästä keskustelemme kohta. Ei ole hyväksyttävää, että Romania on täyttänyt Schengen-alueen vaatimukset vuodesta 2011, mutta ei pääse sinne. Meitä pidetään oven ulkopuolella, vaikka tuotamme euro optimismia me keskustelemme eh, Schengen-alueen toiminnasta, mutta eh, emme konsolidoi sitä. Ja tämä johtuu Hollannista eh, ja sen pääministeristä, joka perusteetta on kieltänyt Romanian pääsyn Schengeniin. Haluaisin pyytää, että Mark Rutte tarkastaisi Rotterdamin sataman ja siellä käytävän tupakan salakuljetuksen ja veronkierron. Romanialla on presidentti ja hallitus EPPstä pro-eurooppalainen, joka tukee oikeusvaltiota. Miksi romanialaisia rangaistaan jatkuvasti, vaikka ovat ovatkin Euroopan pro-eurooppalaisimpia. Kiitoksia edustaja Bogdan ja seuraavaksi edustaja Zippel. Kiitos paljon. 35 vuotta Schengen ja valtava menestystarina. Juuri jäsenvaltioiden toimet koronan aikana, jolloin suljettiin monia rajoja, osoitti selkeästi sen, että Schengen ole mikään itsestäänselvä asia, mutta välttämätön kylläkin. Avoimet rajat Euroopassa ovat välttämättömän tärkeitä kun tavarat, palvelut, lääkkeet kulkevat vapaasti, mutta paljon enemmästä on kyse se, että päivittäin voi ylittää rajan, opiskella, asua, tehdä työtä kahdessa maassa tai että vapaa-aikana haluaa ylittää rajan. Kaikki nämä asiat rakentavat yhteisymmärrystä. Ehkä siitä huolimatta tai sen takia, että eroja on paljon maidemme välillä. Kehotan siis komissiota ja jäsenvaltioita laajentamaan, vahvistamaan Schengenin aluetta, jotta Eurooppa on asia, jota voimme kaikki yhdessä elää päivittäisessä elämässämme. Kiitos. Grazie mille, collega. Adesso la parola. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraavaksi edustaja Keller. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madame la commissaire, cher euh, Ilva Johansson. Au début de la... Komission jäsen, Arvoisa komission jäsen, kun pandemia alkoi, niin Eurooppa ikään kuin hajosi. Jotkut maat ottivat käyttöön rajatarkastukset ja monet perheet eh, joutuivat erilleen toisista perheenjäsenistään. Ajatellaanpa vain eh, Strasbourgin kaupunkiakin meidän täytyy oppia tästä ennennäkemättömästä ajanjaksosta. Meidän täytyy arvioida, mitä tapahtui ja, ja mitä olisi voitu tehdä paremmin. Meidän täytyy saada aikaan käytännön ratkaisuja ja olen samaa mieltä kuin kollegat, meidän täytyisi saada aikaan eh, yhdennetympi tapa hallinnoida rajojamme – meidän täytyy varautua muihin vapaan liikkuvuuden uhkia. Ja jos meille tulee esimerkiksi toinen aalto tästä pandemiasta, esimerkiksi meidän täytyy saattaa talous jälleen käyntiin. ja Kiitoksia edustaja Keller. Ja seuraavaksi edustaja Mark yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Nämä ovat vaikeita aikoja, joissa me elämme, ja ehkä juuri näinä vaikeina aikoina on tärkeää muistaa, millainen onni on, että voimme elää tässä Euroopassa näinä aikoina. Ajatelkaapa, jos olisimme syntyneet sata vuotta sitten. Ensimmäinen maailmansota olisi juuri ollut, kuollut, juuri ollut päättynyt, 50 miljoonaa kuollutta johtunut Espanjan taudista. Ja sitten kun olemme 19, natsit astuvat valtaan, kun olemme 25, natsit ovat vieneet Saksan ja koko Euroopan kuilun partaalle. Vielä olisi kestänyt vain yhdeksän vuotta sitten sen siihen, kun Berliinin muuri rakennetaan ja rautaesirippu jakaisi Euroopan. Meidän pitäisi nyt kantaa vastuumme, kun olemme onnekkaita, että me syntyneet sata vuotta sitten. Erityisesti tällaisina kriisin aikoina, kun on tällainen eh, virus, meidän on tiedettävä, mitä olemme saavuttaneet. Ja nyt meidän täytyy kohdistetusti löytää toimenpiteitä puuttuaksemme virukseen ja haitaksemme sitä, emmekä tätä Eurooppa-hanketta. Näin on valitettavasti käynyt tämän kriisin aikana. Kiitoksia oikein paljon ja seuraavaksi edustaja Jambatski, yksi minuutti. Eh, grazie, signore. Kiitos paljon, puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin oikaista vähän niitä kollegoita, jotka antoivat ymmärtää, että jäsenvaltiot tekivät virheen ottaessaan käyttöön uudestaan sisärajatarkastukset. Ei vaan Euroopan komissio on epäonnistunut rajatarkastuskysymyksessä. Aivan riittämättömät toimet ja näin komissio ajoi jäsenvaltiot lähtemään yksipuolisiin toimiin. Jotkut eivät ole vieläkään ymmärtäneet sitä, että tarvitaan turvalliset sisärajat, mutta ensin tarvitaan turvalliset varmat ulkorajat. Ei voida sallia sitä, että miljoonat siirtolaiset pääsevät ilman ongelmia rajojen yli. Se ei ole mahdollista ja koronakriisi on osoittanut tämän meille jälleen kerran. Lisäksi voitaisiin ottaa huomioon se, miten vastuuttomasti Alankomaiden kaltaiset maat ovat toimineet Bulgarian ja Romania suuntaan. Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega. Ja seuraavaksi edustaja Björk, yksi minuutti. Thank you. Eh, när vi diskuterar Schengen... Kun puhumme Schengenistä, ei pidä unohtaa sitä, että kyse ei ole vain vapaasta liikkuvuudesta Euroopassa ja, ja lomasuunnitelmista. Schengen on ollut ja on edelleenkin eh, sidoksissa siihen, että suljetaan EUn ulkorajat. Ja ne seuraukset ovat kauheita. Me näemme sen eh, Kreikan rajalla, me näemme sen Balkanilla sisärajojen suojelua pidetään tärkeämpänä kuin ihmisten suojelija, mutta avoimet sisärajat eivät voi perustua siihen, että meillä on äh, järkyttävää brutaalisuutta ulkorajoilla. Äh, EUn äh, Kroatiassa osittain EU-rahoittama rajapoliisi käännyttää erittäin rajuin toimin ihmisjärjeltä. Meidän täytyy eh, myöskin muistaa, että mitä maata ei tule palkita siitä, että se rikkoo ihmisoikeuksia EUn ulkorajoilla. Tak. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi edustaja Dupont, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Thanks, President. Madame. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minä olin kolmevuotias, kun Berliin muri murtui. Olin 13, kun Schengen, niistä tuli tärkeä osa Amsterdamin sopimuksesta. Päätin koulun, kun kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyi Eurooppa-perheeseen. Eurooppa on aina ollut osa elämääni. Olen kokenut sen avoimena, vapaana ja lupaavana mantereena. Ja rehellisesti ottaen en koskaan ajatellut näkeväni uudelleen rajatarkastuksia. Mutta tietenkin eh, pandemian luonteen vuoksi ja sen voiman vuoksi eh, rajojen sulkeminen ilman koordinointia aiheutti kaaosta aluksi ja syntyi kovaa retoriikkaa. Hyvä kokemus on se, että koimme kuinka läheisissä yhteyksissä olemme, emme vain raja-alueilla, emmekä vain taloudellisesti. Ja näimme, että Schengen, meidän vapautemme, on äh, herkkä, äh, se on arvokas ja meidän on suojeltava sitä. Onneksi Schengen äh, palaa takaisin raiteilleen, Eurooppa palaa takaisin raiteilleen, mutta meillä on paljon työtä edessämme. Joten opitaanpa näistä viime viikoista, valmistellaan Schengen paremmaksi ja hyödynnetään sitä täysin hyödyntästä Euroopan elpymisessä. Tehdään Euroopasta vahvempi. Kiitoksia. Thank you. Vielen Dank. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Shimetska, yksi minuutti. Thank you very much, President. Kiitos oikein paljon puhemies, komission jäsen. Puhun slovakian kieltä, mä kieltäni. Prvý raz možno naozaj vážne pocítili, aká krehká me olemme ensimmäistä kertaa nyt todenneet sen, miten helposti samamme vapaus Schengen-alueella särkyy. Tietenkin erityisoloissa vaaditaan erityisiä toimia, mutta se tapa, jolla jäsenvaltiot tässä spontaanisti toimivat ilman koordinointia, ilman selkeää oikeusperustaa, nämä kaikki on haitannut kovasti meidän vastavuoroista luottamustamme. Sekin ei ole mitään luksusta, josta voidaan nauttia ainoastaan aurinkoisina päivinä. Schengen luo pohjan, jonka varaan Eurooppamme rakentuu. Ei ole hyvä, jos valtioiden ensimmäisenä reaktiona on se, että halutaan yksipuolisesti sulkea rajoja – meidän on opittava tästä tilanteesta ja tehdä yhteistyötä. E Kiitoksia oikein paljon, hyvä kollega. Ja seuraavaksi kollega Viseler Lima, yksi minuutti. Qui aurait cru au succès du nom de cette charmante petite ville luxembourgeoise située dans le triangle des frontières françaises? Kuka olisi uskonut, että Schengen Luxemburgista olisi tällainen menestystarina? Siitä tuli symboli rajat rajattomasta Euroopasta. Rajoja voidaan kuvailla ihan luonnollisesti. Ei voida edes kuvitella, että rajavalvontaa on tai että rajatarkastukseen joutuu. Tämä on todella tärkeää. Se on oikea eurooppalaisen yhtenäisyyden ihme ja meidän täytyy ylläpitää sitä. COVID-19 aiheutti sen, ettei enää ilman täysirajoituksia saanut liikkua. COVID oli, on pandemia ja siksi se on normaalia, mutta miten äh, rajat voidaan vain sulkea siellä, missä epidemia äh, on yhtä voimakas kummallakin puolella rajaa. Jos eroja on, niin se on perusteltua, mutta tässä äh, jouduttiin paniikkiin ja katsottiin ihan vain omaa aluetta. Nyt nopeasti sisärajat on jälleen avattava erityisesti kriisin jälkeen on äh, asia hoidettava niin, että vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa rajat voidaan sulkea. Kiitoksia Rova Wisler Lima ja seuraavaksi kollega Ressler yksi minuutti. Predsjedniče, sloboda kretanja za više od 400 milijuna ljudi. Puheenjohtaja, Vapaa liikkuvuus on 400 miljoonalle e- eurooppalaisen EUn perusta. Ja nyt rajatar, sisärajavalvonta on kuitenkin otettu jälleen käyttöön monin paikoin, mutta ilman vapaa liikkuvuutta ei ole olemassa, koska tavaroiden liikkuvuus ja matkailu kuuluvat meidän eurooppalaiseen elämäntapaamme. Schengen alueen tulisi eh, kattaa koko euro, EUn alueen. Sen, sen, se on suurin alue, sen tulisi olla suurin alue, joka sallii vapaan liikkuvuuden. Mut jotkut, maat ovat, jotkut ovat hyökänneet omaa maatani vastaan. Meillä on kaikkein pisin ulkoraja koko Euroopassa. Mutta kro- kroatialaiset ja kaikki eurooppalaiset saavat jälleen nauttia Schengenin vapaasta liikkuvuudesta ja turvallisista ulkorajoista. Paljon kiitoksia kollega Ressler. Seuraavaksi kollega Arimo, yksi minuutti. Kiitos paljon puhemies. Arvoisa komission jäsen. Jos kun minä olisitte asuneet kolmen kuukauden ajan ihan raja-alueella, olisitte nähnyt sen, miten Schengeniä todella poljettiin. Kriisien aikana reagoidaan sulkemalla rajoja. Ennalta ei ehkä puhuttu keskenään tai ei luotettu toisiinsa. Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja. Rajojen sulkemisesta ei sovittu eikä sovittu myöskään siitä, miten eri alat voivat avata toimintansa, tai miten perheet voidaan yhdistää. Ei sovittu myöskään siitä, minkä aikataulun mukaan lähdetään purkamaan rajoituksia. Tämä johti tilkkutäkkiin uusia suojatoimia, uusia päätöksiä. Kukaan ei niitä ymmärtänyt. Oman alueeni kansalaiset Belgiassa vaativat nyt Schengen 2.0, joka tulevaisuudessa estäisi sen, että pandemia, pandemia-aikoina suljetaan rajoja, vaan näiden raja-alueiden on voitava olla edelleen yhteisöllisiä. Kiitos. Kiitoksia kollega Arimo. Ja seuraavaksi äh, komission jäsen Johansson. Thank you. Schengen means... Kiitos. Schengen tarkoittaa vapautta ja Schengen perustuu vastavuoroiseen luottamukseen. Schengen on valtaisa saavutus ja sen osoittaa suuri osallistuminen täällä parlamentissa tähän keskusteluun. Kun tämä ensimmäinen Schengen-sopimus allekirjoitettiin 35 vuotta sitten, oli miljoonia ihmisiä, joilla ei ollut edes oikeutta lähteä omasta kotimaastaan. Viimeiset eh, pari kuukautta muistuttivat meistä siitä, miltä Eurooppa näyttää ilman vapaata liikkuvuutta. Nyt hitaasti ja vastuullisesti eh, saamme vapautemme takaisin. Me emme voi pitää liikkumisen vapautta itsestäänselvyytenä, emmekä myöskään Euroopan integraation suuria etuja. Meidän on tehtävä kovasti työtä joka päivä eh, ylläpitääksemme ja suojellaksemme yhteistä eurooppalaista hankettamme. Heti aluksi haluaisin nähdä riittävät päätökset neuvostossa, jotta voitaisiin toivottaa tervetulleeksi odottavat jäsenvaltiot Schengen-alueeseen. Mutta pitkällä aikavälillä meidän on tehtävä enemmän kuin vain palattava tilanteeseen ennen pandemiaa. Ja tämä tietenkin tarkoittaa, että kaikki jäsenvaltiot, kaikki Schengen-jäsenvaltiot ja kaikki ne, jotka haluavat Schengen, niin niiden on kunnioitettava täysin perusoikeuksia ja eurooppalaisia säädöksiä tietenkin. Hyvin toimiva Schengen-alue riippuu vastavuoroisesta luottamuksesta jäsenvaltioiden välillä ja Schengen-säännöstön kunnollista täytäntöönpanosta. Puutteet yhdessä jäsenvaltiossa voivat vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja vaarantaa koko Schengen-alueen. Meidän on kaikkien varmistettava, että Schengenin oikeuspuitteisto on riittävä niin, että se voi puuttua uusiin haasteisiin, kuten nykyiseen terveyskriisiin. Ensinnäkin paremman täytäntöönpanon kautta. Tämä tarkoittaa vaihtoehtoja ulkorajatarkastuksille, esimerkiksi poliisitarkastukset, parempi teknologia, parempi rajat ylittävä yhteistyö ja tiedonvaihto ähm, poliisiviranomaisten välillä. Jotta äh, voitaisiin lisätä luottamusta ja äh, yhteyksiä, ehdotamme uutta vuoropuhelua kaikkien jäsenvaltioiden kor- välillä korkean tason poliittisia keskusteluja myös Schengenin tilasta parlamentin ja neuvoston kanssa. Olen valmis tekemään läheistä yhteistyötä kaikkien teidän kanssa täällä parlamentissa, jotta tämä tärkeä tavoite saavutettaisiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komission jäsen Johansson ja seuraavaksi neuvoston nimissä ministeri Brinjats. Thank you. Thank you for your debate. The... Kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Nämä ulkorajakysymykset ja sisärajakysymykset ovat olennaisen tärkeät. Ja sen takia neuvosto odottaakin yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa, jotta voimme saada aikaan sellaisen rakenteen, jolla vastataan kaikkiin yhteislainsäätäjien huolenaiheisiin. 5. päivä kuudetta järjestettiin sisäministeriön epävirallinen kokous ja siellä keskusteltiin siitä, eh, eh, miten syrjimättömillä ja oikeasuhteisilla tavoilla vastataan eh, tilanteeseen. Jäsenvaltioiden suuri enemmistö ja Schengenin maiden enemmistö on poistanut raja tarkastukset ja Suur ja loput ovat ilmoittaneet tekevänsä niin tämän kuun loppuun mennessä. Vielen Dank, Frau. Paljon kiitoksia, ministeri Pnjats. Ja keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt minulla on kaksi ilmoitus agrivaliokunnasta ja ekonvaliokunnan äh, annetut suositukset, että ei äh, puututa äh, säädökseen, jotka ilmoitettiin eilen ja 24 tunnin sisällä ei ole tapahtunut huomautuksia, joten nämä suositukset on nyt sitten hyväksytty työjärjestyksen mukaisesti ja ne julkaistaan tämän täysistunnon Äh, asiakirjoissa. Sitten halusin kertoa, että eilen kello viisi. 2016 äh, tehtyyn korjaukseen ei ole tehty huomautuksia, joten tämäkin korjaus on hyväksytty. Ja seuraava kohta esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu COVID-19-kriisin yhteydessä. Haluaisin huomauttaa jäsenille, että tässä keskustelussa ei ole puhujia puhujalistan ulkopuolelta eikä sinisen kortin kysymyksiä ja keskustelu alkaa neuvoston julkilausumalla. Ministeri Brnjats. Thank you. Kiitos. Arvon jäsenet, komission jäsen, raja- ja kausityöntekijät tukevat matkailua ja maataloustuotantoa, kun työvoimaa ei löydy omasta maasta poissa kotoa työskentelevä on jo hankalassa tilanteessa. Siksi näitä työntekijöitä on tuettava erityisesti näinä erityisen haasteisina aikoina, jotka syntyvät COVID-19-pandemian yhteydessä. Eristyminen ja turvavälit ovat vaikuttaneet kielteisesti talouteen. Työttömyys on kasvanut lyhyen kauden aikana yritykset kohtaavat ongelmia, jotkut alat enemmän kuin toiset. Jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön monia toimia, jotta voidaan heikentää näitä kielteisiä vaikutuksia työmarkkinoihin, kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään, hyvinvointijärjestelmään. Monien toimien kautta halutaan tukea erityisen haavoittuvalla talouden alalla työskenteleviä nyt vähitellen puretaan näitä rajoitustoimia, mutta taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat ovat edelleen kovasti olemassa. 5. toukokuuta videokonferenssissa, jonka puheenjohtajavaltio järjesti, annettiin mahdollisuus ministereille, sosiaali- ja työllisyysministereille keskustella strategioista. Siellä painotettiin sitä, että talous on saatava elpymään nopeasti, mutta mutta nyt tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa, käytännönläheistä lähestymistapaa, jolla tuetaan yrityksiä ja tuetaan niitä ryhmiä, jotka tarvitsevat tukea. Rajakausityöntekijöiden kysymys otettiin monet kerrat esiin näiden keskusteluiden aikana. Tämä haavoittuvainen ryhmä on ratkaisevan tärkeä monella talouden saralla Euroopassa. Näillä työntekijöillä on tärkeä rooli talouden elpymisessä, eikä eri kansalaisia saisi syrjiä. COVID-19 on johtanut siihen, että jäsenvaltioiden oli pakko väliaikaisesti sulkea sisärajat. Neuvoston jäsenet yhteisessä julkilausumassa 26. maaliskuuta puhuivat siitä, miten on huolehdittava joustavista rajatarkastuksista, jotka, jotta voidaan huolehtia sisämarkkinoiden toiminnasta. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo poistaneet kaikki matkustusrajoitukset – rajoilla ja rajoitukset, jotka liittyvät kausityöntekijöihin, niin muut jäsenvaltiot ovat luvanneet tehdä näin mahdollisimman pian. Turvalliset työolot ovat yhtä tärkeät kuin vapaan liikkuvuuden periaate. On ratkaisevan tärkeää, että tämä haavoittuvainen työntekijöiden ryhmä saa nauttia tasavertaisesta kohtelusta verrattuna isäntän valtion työntekijöihin. Kunnolliset suojavarusteet ovat tarpeen – ja lisäksi, jos tarjotaan asuntoa, pitää huolehtia sitä, että asunto on kunnallinen ja siellä voidaan pitää kiinni turvaväleistä. Lisäksi työntekijöitä pitäisi kouluttaa, heille pitäisi kertoa uudistuksista ja uusista menettelyistä. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet myös huolehtimaan siitä, että rajatapauksissa kaikilla on mahdollisuus kunnolliseen sosiaaliturvaan. Se ei saa olla liian kallis. Sosiaaliturva on tärkeä kysymys, kun halutaan edistää vapaata liikkuvuutta ja näin voitaisiin saada uudistettua kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Haluaisin kiittää parlamenttia. Kiitos siitä, että pidätte esillä raja- ja kausityöntekijöiden ongelmia. Odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua. Kiitos. Paljon kiitoksia ministeri Brynjats ja seuraavaksi komission nimessä komission jäsen Schmidt. Honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, työntekijöiden vapaa liikkuvuus on EUn sisämarkkinoiden avainelementti. Miljoonat eurooppalaiset asuvat ja työskentelevät muualla kuin missä he ovat kansalaisia Eh, puoli miljoonaa työntekijää tekee eh, kausityötä Euroopassa. COVID-19-kriisi on johtanut ennen näkemättömiin toimiin EU-jäsenmaissa ja tämä on vaikuttanut työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, niin kuin edellinen keskustelu osoitti. Komission rooli on eh, selvä varmistaa työntekijöiden vapaa liikkuvuus. 13.3. komissio julkaisi suuntaviivat, jossa, eh, jossa käsitellään työntekijöiden vapaa liikkuvuutta ja eh, rajakausi ja lähetetyt työntekijät, heidän tulisi saada eh, päästä aina, heidän aina työpaikalleen. Me puhumme rajatyöntekijöistä ja minä haluaisin sanoa, että monet näistä työntekijöistä ovat myös kausityöntekijöitä, jotka ovat olleet aivan korvaamattoman tärkeitä tässä kriisissä ja ovat työskennelleet kriittisillä aloilla, esimerkiksi elintarvikealalla. Ja selvyyden saavuttamiseksi sosiaaliturvan suhteen komissio julkaisi myöskin kysymyksiä ja vastauksia sisältävään asiakirjan, jossa käsitellään nimenomaan rajatyöntekijöiden ja lähetettyjen työntekijöiden tilannetta eh, ja matkustusrajoituksia covidin osalta. Ja me tiedämme osapuolilta, että nämä ohjeet ovat saavuttaneet hyvin myönteisen vastaanoton ja jäsenvaltioiden toimien täytyy olla oikeasuhtaisia ja oikeita ja ne eivät saa olla syrjiviä, niiden pitää rajoittaa viruksen leviämistä. Euroopan talouden tärkeät sektorit, erityisesti matkailu ja maatalous, vaativat äh, tiettyinä aikoina kausityövoimaa. Kausityöntekijät ovat usein äh, huonossa asemassa he, heidän, e, heidän työsuhteensa, elinolosuhteensa ja pääsynsä julkisiin palveluihin sekä kunnollisiin asuin, asumiseen voi, on, voi olla heikkoa. He, heillä ei usein ole sosiaaliturva ja usein he tekevät, useammin he tekevät työtä pimeästi ja niin, että tämä työ ei ole virallisissa rekisteröissä. Ja COVID on nostanut enem, enemmän näkyville kausityöntekijöiden ongelmat, jotka ovat olleet olemassa jo pitkään. Vaikka tilanne on viime vuosina parantunut, meillä on edelleenkin ongelmia, jotka liittyvät kausityöntekijöiden tilanteeseen. Kausityöntekijöihin sovellettu periaate on selkeä, yhtäläinen kohtelu eikä syrjintää. EUn liikkuvat työntekijät pitää asettaa samalle viivalle kansallisten työntekijöiden kanssa. Ja tämän tulee koskea myös rajatyöntekijöitä ja kausityöntekijöitä. Kausityöntekijöillä on ihan samat oikeudet kuin maan kansalaisilla tai maassa vakituisesti asuvilla. Eh, samanarvoinen kohtelu edellyttää oikeaa eh, kansallisen työlainsäädännön soveltamista ja sitä, että tätä lainsäädäntöä sovelletaan myöskin liikkuviin työntekijöihin. Ja jos ajatellaan, miten tärkeitä nämä työntekijät ovat taloudelle, erityisesti maataloudessa, me komissio pyytää jäsenvaltioita vaihtamaan tietoja ja saamaan aikaan menettelyjä, jolla nämä työntekijät voivat liikkua joustavasti. Ja toivotan tervetulleeksi yhteisen päätös, päätöslauselman, joka allekirjoitettiin 15.5 työmarkkinaosapuolten kesken maatalouden alalla ja myöskin pidän arvossa sitä, että jäsenvaltiot ovat pyrkineet saamaan aikaan lainsäädäntöä ja soveltamaan sitä paremmin. Meidän tietomme osoittavat, että pimeästi tehty työ usein liittyy puutteellisiin työturvallisuus, sosiaali- ja terveysoikeuksiin. On olennaisen tärkeää, että työntekijät ja työnantajat tietävät paremmin, e, miten e, virallisesti tehty työ on heidän etunsa mukaista. Ja sen takia meillä onkin e, Euro- tarpeen saada aikaan eurooppalainen alusta, joka nimenomaan pureutuu pimeään työhön. Raja ja kausityöntekijät, erityisesti nuoret, tulee huomioida siinä. Ja EU-US e koordinaatiotoimisto pyrkii saamaan aikaan Euroopan työvoimaviranomaisen puitteissa eh, toimintaa, jolla, jolla saadaan aikaan koordinaatiota eh, sosiaaliturvajärjestelmissä kautta Euroopan. EUn sosiaaliturvakoordinaation tavoitteena on, että henkilöt, jotka työskentelevät kahdessa tai useammissa jäsenvaltioissa, kuten kausityöntekijät, tulevat sen jäsenvaltion lainsäädännön piiriin, jossa heillä on, eh, johon heillä on tiiveimmät siteet. Sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö saattaa olla työntekijöiden vapaan liikkuvuuden este. Sen takia jäsenvaltioiden yhteistyö eh, sekä, sekä kahde, esimerkiksi kahdenväliset sopimukset ja tiedottaminen eri kielillä sosiaaliturvaetuuksista on avain kausityöntekijöiden suojelemisissa. Ja 2016 komissio teki ehdotuksen, josta parlamentti ja neuvosto edelleen keskustelevat, ja olen täysin sitoutunut tämän sääntöjen modernisoinnin edistämisessä e, e, ja olen täysin samaa mieltä kuin teidän ehdotuksenne tästä sosiaaliturvanumerosta, eurooppalaista sosiaaliturvanumerosta, jota esitätte päätöslauselmassanne. Me emme voi epäonnistua kansalaisten silmissä Meillä on työ- ja turva, työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä EU:ssa ja henkilöillä täytyy olla riippumatta siitä, missä he työskentelevät tai kuinka pitkään he työskentelevät tai, tai mikä heidän työtehtävänsä on, heillä tulee olla siihen oikeus. Ja tämä on meidän yhteinen velvollisuutemme. On työnantajien velvollisuus noudattaa kaikkia sääntöjä ja arvioida kaikki riskit työssä, myös uudet riskit, ja ryhtyä asianmukaisiin suojatoimiin. Ja tämä arvio on erityisen tärkeää niillä aloilla, joissa työntekijät ovat erityisen alttiina. Työntekijöiden, työnantajien täytyy myöskin antaa työntekijöille tietoa ja, ja myöskin turva, eh, suojavälineitä ja suunta viivat, joita ne komissio valmistelee koskevat eh, eh, kausityöntekijöitä ja, ja minun täytyy lisätä sen lisäksi, että jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että ne valvovat lakien ja työnormien noudattamisesta, joita myös sovelletaan suoja eh, kausityöntekijöihin. Ja COVID-19 eh, turvaohjeet, jotka liittyvät työpaikoihin, eh, siinä opastetaan työntekijöitä eh, noudattamaan eh, turvatoimia ja eh, siinä opastetaan myöskin siitä, miten toimia erityisesti alttiiden kausityöntekijöiden suhteen. Ja työntekijöiden turvallisuus ja terveys on avainasioita tulevassa työssä, työssäni tulevalla kaudellani ja olen ja me tarvitsemme työsuojelupuitteiden strate- strategiset linjaukset ja meidän täytyy myöskin saada aikaan työsuojelumääräyksien soveltaminen myöskin kaikkein haavoittuvimmassa asemissa oleviin. Kausityöntekijät ovat usein kolmansien maiden kansalaisia ja covid-epidemia on merkittävästi vaikuttanut heidän mahdollisuuksiensa päästä unionin alueelle. Komissio on sitä mieltä, että nämä työntekijät erityisesti maatalousalalla ovat usein olennaisen tärkeässä roolissa. Sen takia me suosittelimme jo maaliskuussa, että jäsenvaltiot sallisivat maatalousalan kausityöntekijöiden saapumisen maahan huolimatta siitä, että rajat olivat suljettuna. Toivotan tervetulleeksi päätöslauselmanne koska se on tärkeä panos tulevaan, tulevaan toiminnan suunnitteluun ja me pyrimme varmistamaan sen, että kausityöntekijöiden asema on turvattu ja että sosiaalisten oikeuksien pilari, että sitä sovelletaan kaikkiin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Schmidt. Seuraavaksi kollega Lenaers, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Populistit täällä tarossa usein sanovat, että Schengen roskakoppaan ja rajat suljetaan. Tämä olisi tulevaisuuden kuvamme. Valitettavasti olemme joutuneet kokeilemaan tätä tulevaisuuden näkymää. Lepenin ja Wildersin unelma on miljoonien eurooppalaisten ongelma, kauhukuva, kun ei voi olla yhteydessä perheisiin tai kausityöntekijöitä ei ole ja siksi tuotteet mätänevät pelloille. Te näette varmasti, mitä jäätte kaipaamaan vasta sitten, kun se jää teiltä vähäksi aikaa pois. Opitaan nyt tästä, ettei nyt suljeta enää rajoja, niin kuin populistit haluavat sanoa, vaan huolehditaan siitä, että tehdään yhteistyötä ja ajetaan rehellisiä rajat ylittäviä työmarkkinoita, jossa on kunnollinen korvaus, kunnolliset asunnot – ja jossa suojellaan oikeuksia. Tämä on minun mielestäni Euroopan tulevaisuuden näkymä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Lennars. Paljon kiitoksia, kollega Lennars. Ja seuraavaksi eh, kollega Bischoff, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Eilen Euroopassa jälleen oli satoja uusia koronatapauksia suuressa saksalaisessa lihanjalostusyhteydessä. Yritykset kuten Tönnes eivät ole oppineet mitään kriisistä, ja ovat täysin vastuuttomia. Ja nyt jotkut yrittävät vielä syyttää näitä romanialaisia ja bulgarialaisia työntekijöitä. He olisivat muka tuoneet viruksen rajan ylitse. Populismi leviää, meidän on todella jolla päätettävät tällaiset olosuhteet. Siksi tämä päätöslauselma on hyvä askel, mutta suuntaviivat eivät riitä. Me tarvitsemme todellakin kovia toimenpiteitä. Meidän on parennettava EUn lainsäädäntöä siellä, missä aukkoja on, ja täytäntöönpanoa on myös parannettava mutta haluaisin tässä yhteydessä vedota kaikkiin eh, liikkuviin eh, työntekijöihin, rajatyöntekijöihin. Eh, pyydän, että rajan sulkemisten takia ette menetä toivoanne, että saadaan aikaan reilut ja vapaat eurooppalaiset työmarkkinat ja reilua liikkuvuutta. Me täällä parlamentissa kyllä yritämme saada sen aikaan. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Cholos. Komissar, dragi Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin, eh, meidän pitäisi ensin tunnistaa tämän päätöslauselman eh, kohde. Rajatyöntekijät ja kausityöntekijät ovat eh, henki, joka tuottaa energiaa monilla aloilla. Ihmiset, jotka työskentelevät mm, joksikin aikaa pois perheidensä luota Romaniassa, Bulgariassa äh, tai Portugalissa ovat erittäin tärkeitä jäsenvaltioita. Ne myös tukevat taloudellisesti niitä, jotka jättävät kotiinsa perheensä ja lapsensa. Meillä on unionissa kokonaisia aloja, jotka riippuvat kausityöntekijöistä. Ne ovat nyt olleet, äh, nyt tässä kriisissä on nähty, että kun työntekijät eivät pysty äh, liikkumaan rajat yli, niin elintarviketuotanto vaarantuu tuotanto, samoin liikenne, monet matkailualan palvelut tai sosiaalialan palvelut. Sanon tämän, jotta ymmärtäisimme, kuinka tärkeitä nämä työntekijät ovat unionille, jäsenvaltioille, pienille ja suurille, maatiloille, rakennusyrityksille, sairaaloille, hotelleille ja liikennealan yrityksille. Ja nyt meidän annettava jonkinlainen vähimmäiskunnioitus näille ihmisille. Ilman heitä monet alat eivät voisi toimia. Monet kausityöntekijät elävät hyvin huonoissa majoitusolosuhteissa. Hygieniaolot eivät ole edes vähimmäistason arvoiset ja he eivät saa terveydenhuoltoa he ovat joskus jopa kuolleet tällaisen olosuhteiden takia. Ja olen iloinen tästä päätöslauselmasta, että se saa laajan tuen. Me olemme sen velkaa näille ihmisille Mm, meidän on valvottava heidän työskentelyolosuhteitaan, majoitusolosuhteitaan ja meidän on pysäytettävä sellaiset yritykset, jotka rikkovat äh, sääntöjä. Arvoisa komission jäsen, luotan teihin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä komissio, parlamentti ja neuvosto, jotta äh, voimme ja puhuja keskeytetään. Kiitoksia kollega Cholos ja seuraavaksi kollega Jame. Yksi minuutti monsieur le président, mes chers collègues, cette résolution... Niin, puhemies, arvo, naiset ja herrat, tämä ongelma, josta nyt puhumme, kausi- ja rajatyöntekijöiden tilanne. Ja jos ajatellaan sitä, että, että pidetään vapaata liikkuvuutta, melko jumalaisessa asemassa, niin eh, tässä, tässä eh, pyritään siis turvaamaan eh, asema ja me raja- ja kausityöntekijät menevät meidän, meidän, per, me, meidän perusajatuksiamme vastaan, joten pidetään etusijalla kansallisia työntekijöitä. Kiitoksia kollega Jame ja seuraavaksi kollega Desutter yksi minuutti. Madam uh, State Secretary, Chair, Commission. Puhemies, komission jäsen, ministeri, tämä pandemia osoittaa, että 17 miljoonaa työntekijää on hyvin hankalissa ty- työoloissa, rajakausityöntekijät mukaan lukien. Parempia sääntöjä olisi tarvittu jo ennen kriisiä, mutta surkeat olot Saksassa ja Hollannissa, vaikka mansikoiden tai parsanviljelyssä – tai lihatuotannossa ovat osoittaneet ongelmia. Aina ei huolehdita kunnollisista työoloista ja siksi tarvitaan hyvät selitykset siitä, miksi turvatoimia tarvitaan. Esimerkiksi rajan ylittämisen pitäisi olla myös helppoa ja sosiaaliturvajärjestelmien parempi koordinointi on nyt todella kiireellinen kysymys. Nämä työntekijät ovat ihan etulinjassa. Esimerkiksi Itävallan sairaaloissa tai vanhan kodeissa romanialaiset – henkilöt ovat kriittisiä työntekijöitä. Heidän työturvallisuudestaan on huolehdittava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä. Kiitos. Kiitoksia kollega de Sutter. Seuraavaksi kollega Rafalska, yksi minuutti. Pani komisarz, panie komisarzu, szanowni państwo. Pracownicy przygraniczni... Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Raja ja kausityöntekijät ovat joutuneet erityisen pahasti koronaviruksen uhriksi. Tämä johtuu siitä, että he eivät ole voineet mahdollisesti noudattaa eristys- ja etäisyystoimenpiteitä, eivätkä voineet palata koteihinsa ja tämän ryhmän oikeuksia poljetaan usein ja, he, ja myöskään minimipalkkaa ei noudateta. Tämä kaikki osoittaa, miten kausityöntekijöiden asema on huono. Se tulevat usein Itä-Euroopasta ja näitä avaintyöntekijöitä, jotka ovat monelle sektorille tärkeitä, ei arvosteta riittävällä tavalla. Heitä on arvostettava ja he, huono kohtelu on lopetettava. Mitä komissio aikoo tehdä? Oikein paljon kiitoksia, hyvä kollega. Ei tämä käy, hyvä kollega. Kiitos, hyvä kollega. Ja Seuraavaksi eh, kollega Potenka, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Me tulemme äänestämään eh, päätöslausumat, joka käsittelee eh, työntekijöiden oikeuksia, rajatyöntekijät, kausityöntekijät ja lähetetyt työntekijät. Olen erittäin iloinen, että olen voinut olla mukana allekirjoittamassa tätä. Ei pelkästään vasemmisto, vaan myös liberaalit ja muut ovat allekirjoittaneet. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta joillekin, että myönnetään ymmärretään, että markkinoiden pääprioriteetti on haitaksi työntekijöiden oikeuksille. Ehkä ei vielä olla valmiita puhumaan sosiaalista polkumyynnistä. Jos olette eri mieltä niin, tai olette valmis muuttamaan mieltänne, niin meillä on tarkistus, jonka voisitte allekirjoittaa. Mutta haluaisin kiittää teitä tästä askeleesta, jonka teette tänään. Niin olet, sanotte, että koronakriisi on nyt avannut silmänne työntekijöiden kärsimiselle e, ja ongelmille. Tätä minä en ihan usko, vaan tämä painostus eh, ja näiden työntekijöiden viha on nyt pannut teidät liikkeelle ihmiset on pakattu kokonaisille lennoille tai pakettiautoihin Romaniasta Saksaan. Ihan sama, mikä teitä nyt liikuttaa. Minulle tärkeää on se, että miten voimme edetä tästä, koska nyt jälleen kerran meillä on päätöslausuma, joka ei ole sitova. Te hyväksytte sen, mutta tehdäänpä sitten seuraavakin askel. Muutetaan Euroopan sääntöjä niin, että todellisuudessa työntekijät oikeudet ovat tärkeämpiä kuin taloudellinen vapaus ja markkinat. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Botenga ja seuraavaksi kollega Rondinelli yksi minuutti. Kiitos puhemies. Pandemia on osoittanut meille näillä viikkoina, että Euroopan työmarkkinat ovat paljon integroituneemmat kuin olisimme ajatelleet. Ja olemme ymmärtäneet, että ilman työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, erityisesti rajatyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden, todelliset strategiset tuotantoalat pysähtyvät. Kun työntekijä lähtee omasta kotimaastaan, kulkee näitä vihreitä käytäviä päin, läpi, niin hänen täytyy saada korkeatasoinen majoitus, työskentelyolosuhteet sekä palkkaus. Ja lisäksi hänen sosiaaliturvansa täytyy taata. Ja tämän täytyy tapahtua siinä maassa, jossa hän työtään tekee ja jonne hän veronsa maksaa. Unionin täytyy harmonisoida kansallisia lainsäädäntöjä, jotta voidaan puuttua palkkojen polkemiseen, mutta myös tähän uudenlaiseen polkumyyntiin, joka perustuu työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Me voimme tukea tätä päätöslauselmaa, jos se on pohja uusille lainsäädäntöehdotuksille, joilla voidaan paremmin suojella eurooppalaisia työntekijöitä ja puuttua epäreiluun kilpailuun, joka vieläkin sisämarkkinoilla vallitsee. Kiitoksia edustaja Rondinelli ja seuraavaksi edustaja Ratke, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Poliittinen muotisana on systeemirelevanssi. Viime viikkoina on voitu nähdä, miten tärkeä sisämarkkina ovat ja liikkuvat työntekijät kansan osalta. Samalla haavoittuvuus on nähty esimerkiksi tsekkiläiset työntekijät Saksassa joutuivat päättämään yhdessä yössä, valitsevatko työpaikan vai perheen, kun rajat yhtäkkiä suljettiin. Ranskalaiset maanviljelijät eivät saaneet kausityöntekijöitä enää ja he huolestuivat sadoista. Ja lisäksi lihan teollisuus Saksassa ja Alankomaissa – ovat tuoneet esiin sen, minkälaisissa oloissa siellä tehdään työtä. Se tiedettiin aikaisemmin jo, mutta nyt nähtiin enemmän. Meillä on tämä päätöslauselma nyt komission ja jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että on päästy liikkeelle ja nyt tarvitaan todella toimia. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Ratke. Seuraavaksi kollega Jongerius, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ja miettimään mitä on mielessä sellaisella, joka työntekijöitä Puolassa tai Romaniassa työstetään 13 tuntia päivässä esimerkiksi? eikä mahdollisteta sitä, että saadaan sairaslomaa, jos on kuumetta. Ja jätetään romanilainen työntekijä aivan oman onnensa nojaan vieraassa valtiossa. Tällaisia esimerkkejä valitettavasti nähtiin viime viikkoina omassa maassani Alankomaissa. Ei ihmisiä voida tuolla tavalla jättää yksin kadulle. Ihmiset eivät ole mitään kertakäyttötavaraa. On ajateltava sitä, mitä tehdään maatalousalalla ja elintarvikkeen tuotannossa. Idästä länteen olemme kaikki nyt samaa mieltä siitä, että jotain on tapahduttava. Päätöslauselmassamme puhutaan siitä, miten voidaan puuttua tähän ihmisten hyväksikäyttöön. Pitää katsoa lähetettyjen työntekijöiden asemaa uudestaan. Kunnolliset asunnot – yksityisyyttä, kunnollinen vuokrasopimus ja kolmanneksi pitää huolehtia siitä, että tarkastajia riskisektoreilla on enemmän ja huolehditaan eurooppalaisesta sosiaaliturvan numerosta. Komission jäsen Smith, toivon, että lähdette heti purkamaan näitä väärinkäytöksiä ja edetään tämän päätöslauseman pohjalta. Euroopan jäsenvaltioiden on nyt esitettävä toimia – koska toisessa eurooppalaisessa maassa työn tekeminen on työntekijän oikeus, mutta silloin jokaisen Euroopassa pitää voida luottaa siihen, että työpaikka on turvallinen. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Jongerius ja seuraavaksi kollega Pislaru yksi minuutti. Tämä päätöslauselma, jonka Renew Europe on käynnistänyt ja jossa on mukana koordinoimassa, on ö, äh, tarkoitettu rajatyöntekijöille, kausutyöntekijöille, romanialaisille, puolalaisille, bulgarialaisille ja muille, ö, äh, jotka ö, äh, tänä päivänä me voimme olla yhdistyä Länsi- ja Itä- vasemmisto ja oikeisto tässä asiassa. Kriisi on osoittanut, kuinka eh, heikkoja olemme ja tällaisia heikkoja herkkyyksiä on ollut jo vuosia. Eh, rajatyöntekijät ja kausityöntekijät ovat tärkeä eh, unionin symboli, symboli vapaasta liikkuvuudesta ja sisämarkkinoiden hyvinvoinnista. Tämä on välttämätöntä monelle talouden alalle. Me haluamme nyt työskennellä teidän oikeuksinne puolesta ja tulevaisuudessa, jotta voitte eurooppalaista unelmaa toteuttaa. Me kaikki, parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio, meidän moraalinen ja oikeudellinen velvollisuus on puolustaa oikeuksianne nyt ja tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos kollega Pislaru ja seuraavaksi kollega Pantsa yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä tästä päätöslauselmasta joillakin varaumin nämä rajatyöntekijät äh, ovat erityisesti kärsineet äh, COVID-19-kriisistä. Yli 100 000 työntekijää Italiassa ylittää rajan äh, mennäkseen Ranskaan, Itävaltaan tai San Marinoon, ja osa heistä työskentelee Sveitsissä. Siksi olisi tärkeää, että tämä päätöslausema kattaisi myös esimerkiksi Sveitsin ja yhdistyneen kuningaskunnan, jotta voidaan taata kunnolliset työolosuhteet ja suojella kaikkia rajatyöntekijöitä, erityisesti kausityöntekijöitä, jotka sopimuksensa luonteen takia ovat erityisen heikossa asemassa. Toisaalta toivoisimme, että jäsenvaltiot soveltaisivat todellakin näitä suojatoimenpiteitä rajatyöntekijöille ja kausityöntekijöille, jotka COVID-19-kriisin takia ovat työpaikansa menettäneet näe tässä mitään tarvetta, että ähm, säännönmukaistetaan laittomia maahanmuuttajia, kuten Italiassa. Kiitoksia. Kiitos kollega Pantsa. Ja seuraavaksi kollega Sartori. Avec, merci monsieur le président, monsieur le commissaire. Avec la crise du Covid-19, les États membres... Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Covid-kriisin myötä EUn jäsenvaltiot – ovat syyllistyneet moniin sy- siirtotyöläisiin liittyviin rikkeisiin ja rajat suljettiin ja hyvin haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset eivät päässeet liikkumaan. Toisinaan tilanteessa, jossa heillä ei ollut kunnon asuntoa ja he eivät päässeet palaamaan koteihinsa – Monet eivät halua ymmärtää sitä, että nämä ihmiset ovat välttämättömiä ja heidän kohtelonsa ei ole lainkaan eh, arvokasta. Kaikilla pitää olla samanlaiset oikeudet. Tämä päätöslauselma eh, on hyvä, mutta meidän pitää mennä pidemmälle. Meidän täytyy tunnustaa kausityöntekijöiden panoksen eh, taloudellemme. Heidän, heidän täytyy saada oikeutensa. Kiitoksia kollega Sartori. Ja seuraavaksi kollega Doris Nicholson. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa on 1,3 miljoonaa kausi, anteeksi, rajat ylittävää työntekijää. Covid-kriisin aikana nähdään, miten kriisille alt alttiita nämä työntekijät ovat, kun rajat suljetaan. Usein jouduttiin valitsemaan perheen ja silloin menettää työnsä tai sitten pitää kiinni työpaikasta ja silloin ei voi nähdä perhettään. Sosiaaliturva tai terveydenhoito ja maatalous tarvitsevat näitä ihmisiä, jotka jatkuvasti tekevät työtä hyvin hankalissa oloissa ja joita usein syrjitään sosiaaliturvaa turvajärjestelmissä ajatellen esimerkiksi perheille maksettavia korvauksia tulevaisuudessa. Pitää huolehtia siitä, että rajat voidaan ylittää ja voidaan lähteä sosiaaliturvasta. Kiitos. Kiitos paljon ja seuraavana yksi minuuttia Rova Haib. Chers collègues, bonjour. Je voudrais vous parler de Yasmin. Yasmin. Hyvät kollegat, haluaisin puhua teille Jasminista – Jasmin poimii hedelmiä, aprikooseja, persikoita ja niin poispäin, joista me pidämme. Hän työskentelee 260 tuntia kuukaudessa ja hän saa todella pientä palkkaa ja hänellä on huonot työolot. Häntä ei koske sosiaaliturva. Ja puhun nyt siitä tilanteesta, jossa ovat lukuisat eh, kausityöntekijät, jotka tulevat e- esimerkiksi tulevat Espanjasta, mutta ovat alun perin kotoisin esimerkiksi Kolumbiasta ja sitten heidät lähetetään lähetettynä työntekijöitä vaikka, vaikkapa Ranskaan. Nämä riistetyt työntekijät eh, joutuivat kriisin alkaessa aivan karmeisiin olosuhteisiin ja Tämä, tämän täytyy loppua, sitä ei voi hyväksyä. Näiden työntekijöiden oikeudet on turvattava. Kiitos oikein paljon kollega Scheibi. Kollega Radachowskia en näe täällä salissa. Hän ei taida olla paikalla. Seuraavana kollega Buda, minuutti.